esityslistan mukaisesti ryhdymme äänestämään seitsemästä päätöslauselmaesityksestä, jotka koskevat tiedonvälitys, tiedonvälityksen vapautta Italiassa ja muissa EUn jäsenvaltioissa. Ensimmäinen päätöslauselmaesitys on kolmen poliittisen ryhmän yhteinen, EPP, ECR ja EFD-ryhmät, ja se korvaa kaikki muut päätöslausumaesitykset tässä asiassa. Tarkistuksia ei ole. Ja nyt tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvät naiset ja herrat. No niin. Äänestys päättyy. 644 annettua ääntä, 297 puolesta, 322 vastaan, 25 tyhjää, hylätty. Nyt siirrymme äänestämään päätöslauselmaesityksestä, jonka on tehnyt EPP-ryhmä. Siihen ei ole yhtään tarkistusta. Sí. Presidente, queria pedir a palavra ao abrigo do artigo 157.1 e e um do... Herra puhemies, pidän puheenvuoron säännön 157 kohta 1 mukaisesti. Haluaisin puhua tarkistuksesta 2, jonka EPP on jättänyt käsiteltäväksi liittyen tähän tiedonvapauteen Italiassa ja muissa jäsenvaltioissa. Tämä tarkistus on häpeä Euroopan parlamentille. Siitä ei tulisi keskustella eikä varsinkaan äänestää. Se perustuu väärille olettamuksille. Tämä on vain sana helinää, jonka tietty portugalilainen puolue keksi vaalikampanjan aikana. Ja me kaikki tiedämme tämän. Minulla on todistusaineistoa tässä edessäni, tästä ei ole epäilystäkään. Ne henkilöt, jotka puoltavat tätä tarkistusta, he osoittavat suvaitsemattomuuttaan internetiä kohtaan ja heidän inkvisiittistä luonnettaan. Myös puhutaan Jose Sara Maagosta, äh, kirjallisuuden Nobel-voittajasta ja hänen kansalaisuudestaan. On aivan selvää, kuka tässä ilmaisuvapautta kohtaan hyökkää. Kiitoksia paljon. Nyt ryhdymme äänestämään tästä päätöslauselmasta, johon ei ole tarkistuksia. Nimenhuutoäänestyspyyntö on vedetty pois. Nyt äänestys alkaa äänet puolesta vastaan tyhjää. Ja jotta ei jäisi epäilystä, niin tarkistamme vielä. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 678 annettua ääntä, 258 puolesta, 347 vastaan, 73 tyhjää, hylätty. Siirrymme nyt äänestämään Euroopan konservatiivien ja reformistien päätöslauselmaesityksestä. Nyt, nyt äänestämme käsiä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Haluatteko tarkistaa koneellisesti? Selvä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Se Äänestys päättyy. 678 annettua ääntä, 301 puolesta, 351 vastaan, 26 tyhjää hylätty. Sitten siirrymme Puhemies, säännön 147 mukaan haluaisin huomauttaa, että meillä on jo ihmisoikeuskertomusta 2007 käsiteltäessä päätetty, ettei mainita yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat jossakin korkeassa virassa tai uskonnollisessa asemassa. Näitä nimiä ei käytetä poliittisissa tarkoitusperissä ja näin suhtaudumme myös näihin tarkistuksiin, joita kansanpuolueen ryhmä on esittänyt äänestykseen. Niissä viitataan suoraan Italian presidenttiin Giorgio Napolitano. Kiitoksia paljon herra Sassoli, te esitätte, herra Sassoli, kysymyksen, joka ei ole hyväksyttävissä. Ja te nojaudutte tähän työjärjestykseen 157 artiklaan. Puhemies Buzek ja puhemiehistö on tutkinut tämän kysymyksen ne yksityiskohtineen, kuten varmasti ymmärrätte. Siitä on tehty analyysi ja se perustuu seuraaviin seikkoihin. Tarkistukset 7, 8 ja 9, joihin viittasitte, ne liittyvät suoraan siihen tekstiin, jota muutetaan. Toiseksi ei pyritä poistamaan tai korvaamaan tekstiä kokonaisuudessaan ei myöskään, ne eivät myöskään muuta useita kohtia tekstissä, eikä myöskään ole kyse siitä, että ne vaikuttaisivat kaikkiin kieliversioihin. Näinpä tiukka artiklan 157 soveltaminen, sitä puhemies pitää tilanteena, joka täyttää kaikki vaatimukset, jotta nämä tarkistukset, niitä, niitä ei voida pitää hyväksymättöminä. Niinpä puhemies päättää siitä, että ne voidaan ottaa vastaan käsittelyyn. Ja mitä tässä viittasitte herra Napolitanoon, joka on entinen pidetty kollegamme. Tämä mahdollistaa sen, että voimme sisällyttää nimiä, poliitikkojen nimiä teksteihin. On olemassa epäilemättä toisia väyliä, joiden kautta voitte viedä eteenpäin tätä kysymystänne. Esimerkiksi suullinen kysymys, tai voitte tieten, tätä voidaan tietenkin voidaan myös äänestää näitä mainittuja tarkistuksia vastaan. Nämä ovat ne mahdolliset keinot. Edustaja Mauro, olkaa hyvä. Eh, signor Presidente, concordando pienamente con l'interpretazione data dalla Presidente. Herra puhemies, minä olen samaa mieltä puhemiehen tulkinnan, sääntötulkinnan kanssa. Minulla on ehdotus me pidämme suullisissa suullisten tarkistusten suhteen kaikki tarkistukset mukana ja sitten vain poistetaan tämä etu- ja sukunimi tästä tarkistuksesta. Eli ehdotan, että tapojemme mukaisesti pidämme kiinni siitä, että nimiin ei viitata ja otamme tämän nimen pois ja pidämme kuitenkin tarkistuksesta kiinni ja täten kollegat voivat äänestää joko sen puolesta tai sitä vastaan. Mielestäni, herra puhemies, tämä pitäisi kiinni siitä, että me haluamme kunnioittaa Italian tasavallan presidenttiä, joka itse asiassa on sanonut niin kuin tässä sanotaan hänen sanoneen. Kiitoksia edustaja Mauro. Nyt on pyytänyt puheenvuoron edustaja Rinaldi. Grazie presidente. Presa nota la decisione della presidenza. Kiitoksia puhemies. Panen merkille, mitä puhemies on päättänyt näiden tarkistusten hyväksyttävyydestä ja pyytäisin yksinkertaisesti, että näiden tarkistusten tekijät pohtisivat niiden vetämistä pois. En usko, että nimen, etunimen ja sukunimen poistaminen, kun kyseessä on tasavallan presidentti, tehdään näihin tarkistuksiin mitään varsinaista suurta muutosta. En ole ennen nähnyt, että että mainittaisiin kuningatar Elisabeth tai Saksan liittopresidentti tässä parlamentaarisessa työssä. Tätä voitaisiin käyttää väärin, joten pyydän, että tarkistukset 7, 8 ja 9 vedetään pois. Asia selvä. Herra Sassoli, nyt kun otetaan huomioon se, että te olette esittänyt tämän kysymyksen ja että on tällainen ehdotus edustaja Maurolta ikään kuin vastauksena teidän kysymykseenne, niin haluatteko nyt käyttää puheenvuoron vastataksenne? E Me olemme valmiit poistamaan Italian presidentin etunimen ja sukunimen näistä tarkistuksista ja äänestämme sitten vastaan. Tanto. Niinpä etenemme niin, että nimit sekä etunimi että sukunimi poistetaan näistä tarkistuksista. Selvä. Siirrymme nyt äänestämään neljän poliittisen ryhmän, SD-ryhmän, Alden, Vihreiden ja Guen päätöslauselma esityksestä, esityksestä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, joka siis korvaisi tämän mainitun tekstin äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta viisi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 687 annettua ääntä, 306 puolesta, 343 vastaan, 38 tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 10 Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 676 ääntä, 318 puolesta, 343 vastaan, 15 tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus, joka on suullinen tarkistus. Edustaja Melo, olkaa hyvä. Mr e emenda oral é a seguinte. Deplora e lamenta. Puhemies, me pahoittelemme Portugalin sosialistisen hallituksen vaikuttamista asioihin niin, että kansallinen lehti ja kansallinen televisiokanava TVE on otettu suoraan esille. Tämä pitää tutkia. Kiitoksia paljon edustaja Melo. Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? Kiitoksia paljon. Tarkistusta ei oteta vastaan. Ja nyt sitten kohdasta kaksi äänestys, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. 677 ääntä, 338 puolesta, 320 vastaan, 19 tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme kohdasta neljä. Ään, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 686 ääntä, 339 puolesta, 326 vastaan, 21 tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 6, kohta 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 687 ääntä, 301 puolesta, 368 vastaan, 18 tyhjää, hylätty. Sitten kohta viisi, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 686 ääntä, 345 puolesta, 324 vastaan, 17 tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta kuusi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 684 ääntä, 342 puolesta, 327 vastaan, 15 tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 687 ääntä, 346 puolesta, 318 vastaan, 23 tyhjää hyväksytty. Ja sitten alakohta seitsemän äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti, koska ei ollut, tämä ei ollut selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 687 ääntä, 345 puolesta, 323 vastaan, 19, vasta, 19 tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta seitsemän. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 688 ääntä, 302 puolesta, 346 vastaan, 40 tyhjää, hylätty. Tarkistus 9. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 683 ääntä, 326 puolesta, 335 vastaan, 22 tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme johdantosan kappaleesta B. Äänet puolesta. Vastaan. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 688 ääntä, 343 puolesta, 326 vastaan, 19 tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 2, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 690 ääntä, 269 puolesta, 338 vastaan, 83 tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt johdantosan kappale C kahdessa osassa nimenhuutoäänestys toisesta osasta. Ja nyt ensin ensimmäisestä osasta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme toisesta osasta ä, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 689 ääntä, 339 puolesta, 331 vastaan, 19 tyhjää, hyväksytty tämä toinen osa. Sitten äänestämme tarkistuksesta yksi, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 691 ääntä, 271 puolesta, 339 vastaan, 81 tyhjää, hylätty. Nyt johdantoson kappale D, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt johdan tarkistus 4, Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 688 ääntä, 261 puolesta, 338 vastaan, 89 tyhjää, hylätty. Nyt meillä on suullinen tarkistus edustaja Sadgerilta arvoisa uh, Puhemies, haluaisin muistuttaa parlamenttia siitä, että Euroopan parlamentin ei tulisi hyväksyä päätöslauselmia, jotka harjoittavat kaksinaismoraalia. Tästä syystä siteeraan esimerkkiä omasta maastani Unkarista, jossa valtiovarainministeri oli oikeudessa – toimittajaa vastaan, koska ei pitänyt siitä, mitä toimittaja oli kirjoittanut. Ja tästä syystä se, että mainitaan Italian pääministeri tekstissä, eikä mainita sitten tätä tapausta, mitä tapahtui, ja, tämä oli kuitenkin vakavampi, tämä Unkarin tapaus, ja tämä on minun mielestäni kaksinaismoraalia pyytäisin kollegoja, että he eivät äänestä tätä äh, vastaan, koska se osoittaisi sen, että te vain tässä vedätte jonkinlaista showta, jolla kiusataan maan pääministeriä. Kiusataan maan pääministeriä ja sen takia, että maan hallitus ei ole teidän poliittisesta perheestänne, ettekä kuitenkaan sitten hyväksy samoja standardeja, jos kysymys on sosialistihallituksesta. Parlamentin ei tulisi hyväksyä kaksinaismoraalia harjoittaakseen poliittista painostusta toimittajia vastaan, jotka paljastavat korruptiotapauksia äh, puolueenjohtajien kohdalla. Unkarissa on hiljattain valtiovarainministeri nostanut kanteen median edustajia vastaan mm, Damas Pindroa vastaan. Hän on Magyar Hirop-lehden toimittaja. Rikos kanne no, nostettiin toimittajaa vastaan silloin, kun hän tutki korkearvoisen hallituksen virkamiehen toimia. Hän oli myöskin ehdolla Euroopan unionin komissio, komission jäseneksi. Tässä on harjoitettu poliittista painetta Unkarissa. Toivon, että te tuette tätä tarkistusta, jotta säilytätte uskottavuutenne ja teette selväksi sen, että ette tässä yhtä ainoata henkilöä kiusaa sellaista, jotta ette pidä, josta ette pidä, vaan todellakin, todellakin todellisuudessa puolustatte ilmaisunvapausta Euro Euroopassa? Kiitoksia, herra Sacher. Teidän suullinen tarkistuksenne on nyt luettu. Vastustaako joku edustaja tätä Saherin tarkistusta? Bien. لا لا Silencio. Hiljaisuutta pyydän. Hyvät naiset ja herrat, hiljaisuutta. Meidän täytyy jatkaa. Edustaja Swayerin ed- tarkistus on hylätty. Nyt äänestämme johdantoson kappaleesta E, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 684 ääntä, 331 puolesta, 327 vastaan, 26 tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 689 ääntä, 319 puolesta, 344 vastaan, 26 tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme tästä päätöslauselmaesityksestä kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 686 ääntä, 335 puolesta, 338 vastaan, kolmetoista tyhjää. Se jos... La proposta. La proposta. Tämä esitys Señorías. A ver, señorías. Hyvät naiset ja herrat. Señor Mauro, siéntese. Edustaja Mauro, istukaa, olkaa hyvä. Niinpä, siirrymme tarkistelemaan vihreiden päätöslauselmaesitystä. Sitten, siihen ei ole yhtään tarkistusta, äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. ¿Qué es EFD? ¿Qué quiere decir? Es de Grupo de Karach. ¿Cómo se dice? Bien. Freedom and Democracy. Freedom and Democracy. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. 675 ääntä, 321 puolesta, 346 vastaan, kahdeksan tyhjää, hylätty. Nyt siirrymme äänestämään Euroopan vapaus- ja demokratiaryhmän päätöslausumaesityksestä. Siinä ei ole tarkistuksia äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 676 ääntä. 20, 257 puolesta, 399 vastaan, 20 tyhjää, hylätty nyt. GUE-ryhmän päätöslauselmaesitys. Siihen ei ole tarkistuksia. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Nyt äänestämme. Nyt äänestämme SD-ryhmän päätöslausumaesityksestä. Siihen ei ole tarkistuksia äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. 683 ääntä, 333 puolesta, 345 vastaan, 5 tyhjää, hylätty. Viimeisenä äänestämme liberaaliryhmän päätöslauselmaesityksestä. Siihen ei ole tarkistuksia, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.

Edustaja Mauro. Pyysittekö puheenvuoron menettelytapaan liittyen? E Puhemies, halusin vain todeta eräästä vakavasta asiasta, joka ei varsinaisesti liity tähän äänestykseen. Haluaisin kuitenkin parlamentin puhemiehistön tarkastelevan asiaa mahdollisimman pian ja varmistavan, että meidän etuoikeuksiamme puolustetaan, sillä tänä aamuna parlamentin jäsen, meidän ryhmämme jäsen, näki, kuinka Italian poliisin edustajat olivat hänen huoneessaan täällä Strasbourgissa. Hän joutui luonnollisesti lähtemään Strasbourgista välittömästi. Tämä oli Italian yleisen syyttäjäviraston vireille paneva toimi, joka salli Euroopan parlamentin jäsenen yksityisen huoneen tutkinnan. Tämä rikkoo ehdottomasti meidän parlamentaarista koskemattomuuttamme. Toteankin puhemiehistölle, että tämän parlamentin teidän tulisi tarkastella, mitä Italian tuomioilaitos on tehnyt herra Mastella vastaan. Hän on Euroopan parlamentin jäsen. Eikö tämä olekin huomattava rikkomus meidän parlamentaarista koskemattomuuttamme kohtaan? La presidencia procederá. Puhemiehistö käsittelee tämän asian puolustaakseen meidän etuoikeuksiamme ja koskemattomuuttamme. Totta kai teemme näin. Seuraavana edustaja Landsbergis. Kiitos puhemies, rakkaat kollegat. Toivon, että aikaisempi valitettava äänestys, joka liittyy liittyi Liettuan lakiin sen toistaiseksi olemattomassa muodossa. Toivottavasti se auttoi kollegoja ymmärtämään, mikä vaara tässä tulisi välttää. Toisin sanoen se, että Euroopan unionista ei tulisi vääntää Neuvostoliittoa. Kiitoksia edustaja Ber- Nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin puheenvuoro on edustaja Ribelinellä. Signor tiedä Edustaja Ribelini, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä.